Pan przewodniczący. Yes, e, Znawiam posiedzenie. Protokół No niin, istunto alkaa jälleen ja eilisen pöytäkirja on käytettävissä. Onko siihen kommentoitavaa? Ei näyttäisi olevan. Ja niinpä pöytäkirja on hyväksytty. Ensimmäinen asiakohta esityslistalla on kysymyksiä Euroopan komission puheenjohtajalle. Ensinnäkin toivotan hänet tervetulleeksi. Jose Manuel Barroso on paikalla ja näitä kokouksia järjestetään kuukausittain. Tehän tiedätte säännöt, eli minuutti per kysymys ja minuutti aina vastausta varten. Ja jos välttämätöntä, 30 sekuntia voi saada kutakin kysymystä ja vastausta varten lisää aikaa, jos puheenjohtajat sellaista haluavat. EPP-ryhmän puolesta Johannes Kasuliris ensimmäiseksi. President Barroso. Kiitos puhemies. Äh, puheenjohtaja Dolin äh, nimissä haluan esittää Barrosolle seuraavan kysymyksen. EPPn ryhmä haluaisi tietää teidän kantanne siihen, mitkä liittyvät nykyisiin ponnistuksiin, jotta voitaisiin jatkaa suoria neuvotteluja Palestiinan kysymyksestä. Yhdysvallat ovat jättäneet ponnistukset, jotta voitaisiin moratoriota jatkaa matkaa länsirannalla ja Jerusalemissa, koska nämä ponnistelut eivät ole johtaneet mihinkään. Mitä nyt sitten EU erikseen aikoo tehdä yhteydessä kvartetin kanssa, jotta nämä neuvottelut saataisiin uudelleen käyntiin? Viimeaikaisten kehitysten valossa, miten pitäisi lukea sitä, onko EU valmis tunnustamaan itsenäisen Palestiinan valtion, jos näin tarvitaan. Miten Kaasan alueella on arvioitava ihmisoikeuskysymystä sen jälkeen, kun Israel kesäkuussa teki päätöksen sulkea näitä rajoja? Paljon kiitoksia. Kiitoksia, herra Kasvavilis. Kuten tiedätte, Euroopan unioni tukee voimakkaasti suorien neuvottelujen uudelleen avaamista ja ulkoasian edustaja eilen juuri ilmaisi, että Israel ei pysty hyväksymään uutta äh, siirtokuntien rakentamisen jäädyttämistä, kuten EU vaati. Tilanne oli pettymyksen aiheuttava erityisesti siksi, että kahden valtion ratkaisun luominen ei ole pelkästään Palestiinan etujen mukaista ja alueen etujen mukaista, vaan uskon, että myöskin omi intressi, Israelin omien intressien mukaista. Ja ulkoasiainneuvosto kvartetissa hyväksyi eilen juuri erityisesti siitä, että Ashton tapaa USAn asiain edustajan aiheesta. Ja Euroopan unioni siis tukee rauhan prosessia ja uskon, että kvartetti pystyy käynnistämään prosessin tehokkaasti ja uskon, että Ashton myötä vaikuttaa tämän eteenpäin viemisessä myös. Meidän täytyy antaa neuvotteluille uusi mahdollisuus, koska olen vakuuttunut, että me tulemme löytämään tähän ratkaisun USAn kanssa rintarinnan taistellen. Question. Yes, please. Olisiko muita lisäkysymyksiä? Olkaa hyvä. I would like to Haluaisin kysyä uudelleen, mitä liittyy humanitaariseen kysymykseen Gaasalla näiden sulkemisten jälkeen ja mitä korporaali Shelachilgillä on tapahtunut. Minusta Gaadan, Gaasan tilanne e, on epäkestävä. Taloudellista elpymistä tarvitaan, mutta valitettavasti Gaasan politiikassa ei näy sellaista muutosta, mitä EU on pyytänyt viime kuukausina. Ja sen takia EU hyväksyi viime maanantaina kolme tahoisen lähestymistavan äh, pääministeri Fajadin pyynnöstä ja äh, otin häneltä kirjelmän vastaan tästä aiheesta. Gaza pitäisi pitää hyvin tärkeänä palestiinalaisvaltion rakennuksen elementtinä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten äh, puheenjohtaja Schulz. Kiitos puheenjohtaja Herra Barroso. Torstaina ja perjantaina on Euroopan neuvoston kokous Haluaisin kysyä teiltä sen, siihen liittyen ensinnäkin. Oletteko sitä mieltä, että eurobondien käyttöönotto, jotta voitaisiin vakauttaa euroa, toimisiko se näin tätä kautta? Toiseksi, oletteko samaa mieltä kuin Angela Merkel, liittokansleri, siitä, että eurobondit eivät ole tarpeellisia? Kolmanneksi, mitä olette mieltä siinä tapauksessa, että olette esimieltä, eri mieltä kuin Merkel, eli eurobondien puolesta. Mitä torstaina sitten huippukokouksessa tapahtuu? Neljänneksi, oletteko yhtä mieltä kun pääministeri, valtiovarainministeri Juncker euroryhmän äh, puheenjohtajana äh, tuetteko te hänen kantaansa vai puheenjohtajan kantaa? Ja viidenneksi, mitä sitten, jos eurobondeja ei saada käyttöön, missä, mä, missä miten komissio sitten reagoi tähän, tähän tilanteen umpikujaan? Itse asiassa komissio on miettinyt aihetta jo vuonna 2008 asiakirjassa. Emu 2012. Kuitenkin tällä välillä meidän täytyy puuttua tähän kriisiin ja olemme puuttuneetkin niin EMSF ja ESF. Ja nämä instrumentit ovat sellaisia, että niitä voidaan vielä parantaa ja ottaa käyttöön paljon nopeammin kuin mitään muuta vaihtoehtoa. Voi ollakin mielenkiintoista ottaa tämän huomioon. Ja siksi täytyy kysyä itseltään, onko kriisi sellainen, että sitä voidaan parhaiten taistella tällaisten instrumenttien kautta vai avaamalla keskustelu, josta on yhteisymmärrys olemassa, kuten kysymyksestä ne käy. Ilmikin ei ole olemassa yhteisymmärrystä siitä, mm, tai niistä ehdotuksista, minkä, mitkä Juncker on hiljattain tehnyt. Ja sen takia mielestäni pitäisi keskittää siihen, mitä voidaan tehdä, jotta voitaisiin luoda konsensus euroalueella. Koska ellei sitä saada aikaiseksi, äh, sillä voi olla tuhoiset vaikutukset euromarkkinoille. Joten keskitytään tässä vaiheessa mieluummin siihen, mitä voidaan tehdä nopeasti ja päättäväisesti sen sijaan, että spekuloitaisiin eurobondeilla. Ja lisäkysymys. Niin, teillähän on diplomaattinen tapa yleensäkin puhua, herra Barroso, mutta ei onnistu. Senpä takia kysyn uudelleen. Pääministeri Juncker on euroryhmän puheenjohtajana ilmoittanut, että hän aikoo tehdä aloitteen neuvostolle eurobondien käyttöönotosta. Tuetteko te häntä? Ja voisiko olla niin, että Rova Merkel ja Sarkozy nyt sitten vakuuttavat teidät siitä, että te yhdytte enimmistöön euromaista? Vai sanotteko Merkelille ja Sarkozylle, että emme halua tätä, jos kaksi sanoo ei, niin sitten luovutaan koko ajatuksesta? No hyvin varovaisesti vastaisin, että en usko, että tällä hetkellä on pienintäkään mahdollisuutta saada aikaiseksi äh, sopimusta eurobondeista. Monet jäsenvaltiot ovat äh, haluttomia tämän ehdotuksen suhteen ja sen takia mielestäni meidän pitäisi työskennellä siihen suuntaan, mikä mahdollistaa mahdollisimman laajan yhteisen konsensuksen olemassa olevien instrumenttien puitteissa. Olen sanonut, että tämä Junckerin ehdotus on mielenkiintoinen ja komissio on itse asiassa tehnyt ehdotuksia lukuisiakin aikaisempien edeltäjieni suulla, mutta minkäänlaisia mahdollisuuksia tällaista sopimusta ei ole nyt saada aikaiseksi. Kiitoksia. Ja sitten puheenjohtaja Verhofstadt haluaisin sanoa herra Barroselle, että teillähän on aloiteoikeus, komissiollahan se on. Te voitte tehdä tällaisen ehdotuksen Eurobondista, ja sehän oli Scholzin kysymys, mutta, mutta antaa olla. Ja te ette käytä tätä, ja se on nyt tällä hetkellä ongelmallista. Minulla on konkreettinen kysymys vuoden 2009 vastuuvapaudesta. On olemassa vastuulausuma 79 ohjelmasta, jossa pääjohtajat eivät ole saaneet vakuutta siitä, että nämä ohjelmat on, ohjelmiin liittyvät korvaukset on tehty lakien ja säännösten mukaisesti kuka pystyy antamaan tämän, tällaisen vakuuden. Ja tässä jatketaan vielä, että 41 jäljellä olevasta ohjelmasta on jo varhaisessa vaiheessa tavattu hyvinkin huomattavia säännönvastaisuuksia. Kysymys teille siis oletan, että olette poliittisesti vastuussa tästä tarkastuslausumasta ja sen seuraamuksista. Mikä teidän toiminta tapanne tulee olemaan jäsenvaltioita kohtaan? Kiitos ensinnäkin, koska kommentoitte asiaa, niin täytyy sanoa, että komissio käyttää ja aloiteoikeutta kohtaan. Muistanette, että se on käynnistänyt tämän mekanismin itse ja Olli Rehn, Rehnin kanssa yhdessä esittelimme mahdollisuuden yhteisiin takuisiin. Sitten jäsenvaltiot kuitenkin torjuivat sen, joten nyt me voisimme tietysti tehdä uusia ehdotuksia, mutta en usko, että se olisi vastuullista tällä hetkellä tehdä uusia muodollisia ehdotuksia, kun meillä on näin arkaluontoinen tilanne käsillä joka jakaisi euroalueen ja euromaat eri leireihin. Mutta komissio on tehnyt jo ehdotuksia ja ne torjuttiin aikanaan. Tämä on totuus. Ja sitä paitsi, mitä tulee taloudellisiin näkymiin, niin olen sitoutunut jo esittämään ehdotuksen aivan erityisen tapaisista eurobondeista, europrojekti eurobondeista. Ja vaikka kuulinkin jo negatiivisia kommentteja joiltakin pääkaupungeista, niin toivon edelleen, että saamme sen aikaiseksi. Mitä tulee kysymykseenne varsinaisesti? Täytyy vastata ensin kommenttiini kuitenkin, mutta koskien kysymystä, niin minun täytyy sanoa, että pitää kysyä enemmän jäsenvaltioiden mielipidettä, koska neljää viittä jäsenvaltiota lukuun ottamatta eh, ihmiset eivät ole valmiita, tai jäsenvaltiot eivät ole valmiita antamaan tarka- omaa tarkastuslausumaansa. Ja joskus komissiolla ei ole käytössään kaikkia välineitä, jotta se voisi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sitouttaa jäsenvaltiot Euroopan unionin eh, rahoituksen käyttöön. Um, the next Mr. President. Oh, yes, okay. Ja seuraavaksi sitten seuraava kysymys. Äh, José Bové. Monsieur Barroso. Niin, hyvä Barroso. Vuosi sitten sanoitte, että ensimmäinen mandaatti ja nämä geenimuunnellut tuotteet tuhosivat teidän valtuutuksenne ja, ja, ja tämän asian takaisin jäsenvaltioille noin miljoona allekirjoitusta on kansalaisilta tullut asiantunti, vapaa, riippumatonta asiantuntijuutta vaatimaan. Tässä järjestettiin maatalousneuvoston kokous, jossa komission ehdotus hylättiin suurella enemmistöllä, mutta oikeudelliset yksiköt sekä parlamentista että neuvostosta ovat antaneet asiasta kielteisen kantansa. Tästä on EFSassa syynyt huomattavia skandaaleja ja myös paneelit ovat ajautuneet ongelmiin ongelmiin EFSA itse on päättänyt uusista arvioinnin suuntaviivoista. Minä kysynkin siitä teiltä, onko ajateltu uutta lupaa tai valtuutusta e, e, siihen, ennen kuin EFSAn uudet säännöt saadaan aikaiseksi? Miten, tehdäänkö uusia arviointeja e, ja ennen uusia sääntöjä? Oletteko te valmis nyt ryhtymään uuteen keskusteluun arvioinnin, itsenäisen riippumattoman arvioinnin edist- aikaansaamiseksi. Niin, tästä aloitteesta. Tietänette, että meillä ei ole vielä lainsäädäntöä voimassa, siis tätä uutta järjestelmää voimassa. Tietysti me kovasti innostuneena seuraamme kaikkia kansalaisaloitteita, jotka liittyvät tähän asiaan, mutta asiasta vastaava komission jäsen on saanut ehdotuksia tästä aloitteesta, vaikka sitä ei virallisesti ole vielä hyväksytty, siis tämän tyyppistä aloitetta. No sitten tuosta nykykysymyksestä, no me jatkamme nykylainsäädäntöä lainsäädännön soveltamista sellaisena kuin se voimassa on. Ei meillä ole olemassa EFSAlle mitään uusia vaihtoehtoja. Se on luotu neuvoa antavaksi elimeksi ja tämän viraston, eli riippumattoman, tämän riippumattoman viraston näkemyksiä me noudatamme ja näin noudatamme sitten yhteisöjen lainsäädäntöä. Ei siis komissio mene sanomaan, että tätä yhteisöjen lainsäädäntöä jätettäisiin soveltamatta. En ole tietenkään GMO-järjestelmään mitenkään tyytyväinen Euroopassa. Se ei ei ole missään tapauksessa riittävän selvä, mutta se on kuitenkin ainoa järjestelmä, joka meillä nyt on voimassa ja jota meidän tulee noudattaa. Once again, Mr. Bove. Ja herra Bove vielä, olkaa hyvä. Niin vastauksen vastauksessanne kuitenkin huomauttaisin, että on EFSAn uusia suuntaviivoja, paljon tiukempia suuntaviivoja. Oletteko te valmis eh, nyt päättämään, että nämä uudet luvat, joita on annettu viime vuosien aikana, täytyy uusia ja niitä täytyy tarkastella uudelleen näiden uusien suuntaviivojen kautta. Eli me emme voi hyväksyä mitään arviointia vanhojen sääntöjen mukaisesti ja siitä syystä minä esitän tämän keskustelun, tämän kysymyksen aivan suoraan tähän koko keskusteluun keskusteluun. Tämä, tämä keskustelu pitäisi käydä vuonna 2012, kun tuota, tuota direktiiviä käymme uudelleen läpi. Kuten yleensäkin, niin me aina otamme huomioon ehdotukset, jotka tulevat riippumattomilta virastoilta, juuri tuolta ruokaturvallisuusvirastolta EFSAta esimerkiksi. Eli jos uusia suuntavivoja sieltä tulee, niin me tietysti tutkailemme niitä äärimmäisen tarkasti ja läheltä, mutta vielä me emme ole lainsäädännöllistä kehystä muuttaneet geenimuunneluille tuotteille ja siitä syystä meidän täytyy tätä järjestelmää noudattaa edelleen ennen kuin se voidaan voit, voit vaihtaa, mutta me näitä suuntavivoja tietysti hyvinkin tarkkaan tutkimme. Kuie pan Michał Kamiński, przewodniczący. Paljon kiitoksia Michał Kaminski ja sitten konservatiivien reformistien puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja. 9.4. alkaen Gazprom ja Nord Stream yhtiöt rakentavat niin kutsuttua pohjoista putkea, öljyputkea. En haluaisin, äh, haluaisin en haluaisi keskittyä keskittyä tässä nyt ekologisiin aspekteihin, koska siitä keskusteltiin jo täällä, mutta haluaisin keskittyä tässä siihen, että se putki, jota sinne rakennetaan, tekee suurille aluksille vaikeaksi päästä yhteen suurimmista Puolan satamista. Ja Pohjois-Puolan asukkaat kärsivät aika korkeasta työttömyydestä samanaikaisesti otti tämän asian esille kahdenvälisissä suhteissaan, mutta minun mielestäni tässä on kyseessä sellainen kysymys, joka kolkee, koskee kilpailukykyä. Saksan puolella rajaa Rostokissa on satama ja hyvä niin, mutta haluaisin, että Euroopan satamia kohdeltaisiin tasa-arvoisesti niin, että he pystyisivät kilpailemaan asianmukaisesti. Eli tietyssä maassa tehdyt tekniset järjestelyt ja ratkaisut eivät ehkäisisi kehitystä jossain toisessa jäsenvaltiossa. Tiedän, että pääsy tähän puolalaiseen satamaan, sen on pelätty heikkenevän. Kuitenkin eh, saksalaiset viranomaiset ovat pyytäneet Nord Streamin rakentajilta lupahakemuksessa eh, muutetun eh, ehdotuksen putken kulkukohdasta, äh, jotta sellaiset puolalaiset satamat, joissa tarvitaan syvempiä äh, syvempää, mm, syve, pääsyä laivaan eivät he, heikentyisi. Lisäksi tämän äh, väylän, tämä väyläsuunnitelma johti vaihtoehtoiseen 12 kilometrin pituiseen väylään, joka sitten hyväksyttiin Saksan viranomaisessa helmikuussa tänä vuonna. Saksan viranomaisilta olemme saaneet tietoa, että nämä suunnitelmat on muutettu sen takia, jotta voitaisiin välttää minkäännäköisiä rajoituksia tähän Puolan satamaan. Tämä oli hyvin tekninen tieto, mutta valitettavasti ainut, joka komissiossa on. Kiitoksia. Ja sitten lisäkysymys. Paljon kiitoksia komission puheenjohtajalle. Lukuisissa yhteyksissä olette osoittaneet, että kohtelette jäsenvaltioita rehdisti ja yhtä samanlaisella tavalla tasa-arvoisesti. Ja toivon todellakin, että myös minun maani saisi tämän kohtelun. Itse olette maininneet, että tietonne perustuvat Saksan osapuolen toimittamiin tietoihin. Ja haluaisin vedota Euroopan komission jotta se pyytäisi myöskin asiantuntijoilta, ulkopuolisilta puolueettomilta asiantuntijoilta mielipidettä tästä asiasta, vaikkakin uskon teidän asianmukaisen kohtelunne. Kiitos. Luonnollisesti me seuraamme Nord Stream-kysymystä hyvinkin läheisesti. Me tiedämme, kuinka arkaluokainen kysymys tämä on sekä ekologisesti että muistakin syistä, joten me seuraamme sitä suurella mielenkiinnolla. Thank you, colleague Lothar Biski. Kiitoksia sitten kollega Biski. Kiitos, herra puhemies. Herra Barroso, te olette, vastasitte Schulzille niin, että eurobondit eivät ehkä tulisi toimimaan ja aikaisemmin meille on ollut tieto, että tämä varainsiirtoverokaan ei onnistu Mistä muustakaan ei ole tullut mitään. Meillä on nyt sitten kolme vuotta finanssikriisiä takana ja nyt haluaisin kysyä teiltä, että miten voitteko hyväksyä näiden kriisifirmojen pelastamista ja tuleeko teiltä jotain uusia ehdotuksia lähiaikoina, jotka sitten hylätään eikä niitä hyväksytty? Kuinka kallista tämä epäröiminen on, koska sehän kuitenkin maksaa meille kaikille jotain? Um. No, yksi asia mielestäni täytyy kertoa eurooppalaisille on seuraava. Kun me tapaamme Euroopan valtioiden edustajien kanssa, koska komission puheenjohtajahan on myöskin neuvoston puheenjohtaja, kun me tapaamme tällä viikolla, niin me emme puhu, me, puhu toisillemme siinä, taikka politiikalle tai talousmaailmalle, taloudelle, vaan markkinoille. Eli Nämä ovat sellaisia eroavaisuuksia joissa meidän täytyy, ja tilaisuuksia, joissa meidän täytyy olla pidättyväisiä, kun esitämme kommentteja. Ja haluan olla avoin tässä teille kaikille ja vastata rehellisesti herra Schulzin kysymykseen niin sanon, että näemme, että Eurobond-ehdotuksessa on tiettyä intressiä, sitä ei pitäisi kuolla tapaa ja kuopata, mutta tällä hetkellä yhteisymmärrystä ei ole, joten en pidä kiinni siitä, mikä minun mielestäni on itsestään selvää tässä vaiheessa, että se jakaa kantoja. Eli meillä on olemassa instrumentteja, joista olemme samaa mieltä, joita voimme käyttää ja työstä eteenpäin niin, että voimme saada aikaiseksi vakaata toimintaa euroalueen ja Euroopan unionin suojaamiseksi. Kiitoksia. Lisäkysymyksiä. Olkaa hyvä. Barroso. Herra Barroso, jatkokysymys tähän vielä. Onko jotain muita välineitä, joista on jo keskusteltu? Koska en ole saanut tietoa oikein hyvin. Kyllähän jotain täytyy tehdä. Kaikki olemme siitä varmasti samaa mieltä ja jotain, välineitä, jotain uusia välineitä pitää vielä ottaa käyttöön. Uh, Kyllä me keskustelemme monista asioista ja monista vaihtoehtoisista välineistä. Esimerkiksi viimeisimmässä euroryhmässä niitä mietittiin. Ja komissio on yhteydessä kaikkien osapuolten kanssa. Itse henkilökohtaisesti olen konsultoinut ei pelkästään jäsenvaltioita, vaan myöskin Euroopan keskuspankin puheenjohtajaa ja IMFn pääjohtajaa ja monia muita tärkeitä pelureita. Mutta en usko, että olisi viisasta, niin kuin joskus aikaisemmin tapahtui, ilmoittaa tärkeitä ilmoituksia ja sitten huomata, että niitä ei kuitenkaan ö, pannakaan täytäntöön. Täytyy toimia päinvastoin, eli sitten vasta kun ollaan valmiita ja kun komissio on tehnyt aktiivisesti työtä kaikkien jäsenvaltioiden ja instituutioiden kanssa tehokkaasti, niin vasta siinä vaiheessa ilmoitamme, kun olemme valmiita ilmoittamaan kattavan vastauksen, ilmoitamme sen. Farage. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Sitten Nigel Farage. Wikileaks store niin tämä Wikileaks-myrsky on nyt sitten johtanut ongelmiin. Jotkut sanovat, että avoimuus on hyvää, jotkut sanovat, että se, se haittaa kansainvälistä diplomatiaa, mutta minua huvitti suuresti viittaus teihin Wikileaksissa, jossa puhuttiin teidän Venäjän matkastanne ja siitä, että, että teitä vähän äh, laiminlyötiin. Ja venäläiset olivat sitä mieltä, että ette ole sen enempää kuin tämmöinen äh, äh, laakereilla palkittu kansainvälinen virkamies puhemies. Mutta ettehän te ole tosiaankaan ihmisten valitsema, ja senpä takia teillä ei ole oikeastaan mitään laillisuutta ja oikeutusta. Onko siis totta, että se, että on valittu, on, ette ole valittu, ja sen takia teillä ei ole enemmän roolia maailmanmarkkinoilla, ja, ja, ja, ja ihmiset Euroopassa pitävät teitä ja koko komissiota aika lailla halveksina kohteena? Kiitoksia. Ei nyt tietysti tässä kesk sinulle tai itse asiassa en nyt missään nimessä yritä tässä saada yhteistä käsitystä asioista aikaan Venäjän kanssa, mutta minuthan todellakin tämä parlamentti valitsi salaisella äänestyksellä, joten sen takia minun mielestäni ansaitsen kyllä tämän kaikkien parlamentin jäsenten kunnioituksen. Ja Euroopan 27 demokratiaa ovat ihan kohtuullisella tavalla mielestäni tällä tavalla valinneet komission puheenjohtajan, koska me emme ole valtio ja varmaankaan et ette ole kuitenkaan eurooppalaisen yhteisen valtion kannalla, ja koska emme sitä ole, niin sen takia ei myöskään Euroopan unionin presidenttiä suoraan valita, ja meillä on komission puheenjohtaja, ty- tykkäätte te siitä sitten, tai ette, minä pidän tästä ajatusta tietysti enemmän kuin te, mutta meillähän on myöskin Euroopan, Euroopan, Euroopan neuvoston puheenjohtaja, ja päämiehet ovat sen valinneet. Tällä tavalla me toimimme, ja tällä tavalla me ilmennämme Euroopan unionin moninaisuutta ja se, että jos muut eivät kunnioita meidän instituutiotamme, niin toivoisin, että edes Euroopan parlamentin jäsenet sitä kunnioittaisivat. Kiitoksia. Olisiko lisäkysymys? No tuopa oli suuresti nautittavaa. Te nostitte ylös ja kehuskelette siltä, että teidät tosiaan valittiin salaisesti ja tämä nyt sikä muka antaisi teille diplomaattista oikeutusta. Tämä on niin outoa, että minä en koskaan tällaista koko eläessäni kohdannut. Itse asiassa komissiollahan on ainut oikeus ehdottaa sellaisia lakeja, jotka vahingoittavat Euroopan taloutta nyt. Onko mitään tilanteita sellaisia, joissa Euroopan kansoilla pitäisi olla kansanäänestys, jotta tällaisista asioista voitaisiin päättää. Mr. Äh, Mr. President. Kiitoksia. Komission puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvät kollegat, olkaa hyvät ja rauhoittukaa. Hyvät kollegat, olen nyt pahoillani, herra puheenjohtaja Schulz. Herra Schulz, me haluaisimme edetä esityslistallamme. Hyvät kollegat, no niin, puheenjohtaja Schulz, olkaa hyvä niin tämän parlamentti. Mr. President Barroso. Hyvä puheenjohtaja Barroso, olkaa hyvä. Election. Niin, Euroopan parlamentin vaali oli avoin vaali, mutta ainakin monet ovat sitä mieltä, että kaikkein vapain vaali tapahtuu silloin, kun ihmiset voivat tehdä päätöksen salaisesti. Jokainen parlamentin jäsen voi tehdä päätöksensä salaisesti. Totalitaarisessa järjestelmässä yleensä tällaista salaista äänestystä ei sallita, koska yksilöitä painostetaan. Tämä nyt näin ensiksi. Toiseksi, mitä tulee kansanäänestyksiin, niin konstitutionaalisessa perustuslaillisessa tasavallassa määritetään tämä asia. Ja edustuksellinen demokratia perustuu täysin legitiimisti siihen, että parlamentit, parlamenttien rooli on äärimmäisen tärkeä hallinnossa, oli kyseessä sitten Euroopan parlamentti tai kansallinen parlamentti. Silloin kun päätökset tehdään tällä tavalla tai ilmaistaan näin negatiivisia kantoja, niin ne eivät usein ilmaise kuitenkaan todellista kantaa, parlamentin kantaa. Ja sitten riippumattomat, olkaa hyvä. Niin, kan, ka, ka, Kiinan kauppa tässä Äh, on suuri ja itse asiassa meillä, me emme pysty äh, kilpailemaan sen kanssa. Äh, kaupan ylijäämä on, se on Kiinassa valuutan aliarvostuksen seurausta ja niinpä Kiinaan ei ole, ei ole varaa viedä tavaroita, mutta sieltä on varaa sitten tuoda niitä kiinalaiset yritykset hyötyvät sellaisista tutkimustuloksista, jotka eivät ole niiden omiaansa. Kiinalla on valuuttareservejä aika paljon ja, ja myös luonnonvaroja nyt eurooppalaiset ovat saaneet kilpailijakseen sellaisen maan, jota meidän täytyy jatkossa pelätä ihan oikeasti. Meidän pitäisi äh, suojella omaa teollisuuttamme, minkä takia komissio antaa EUn, äh, äh, EUn yritysten kärsiä harjoittavasta kilpailusta Kiinassa. No sanottakoon, että se, siinä onnistutaan paremmin, niin jos toimitaan yhdessä eikä yksin en näe, miten jäsenvaltiot yksinään pystyisivät asettamaan sellaista painetta Kiinalle, joka vaikuttaisi. Euroopan unioni yhdessä uskoakseni voi vaikuttaa Kiinaan. Me kannatamme vapaata kauppaa, kuten tiedätte, mutta kannatamme myöskin rehtiä, reilua kauppaa. Ja sen takia, jos on dumppauksesta merkkejä, niin olemme käynnistäneet antidumppaustoimenpiteitä Kiinan suhteen, niin nimenomaan se ei ollut helppoa, koska jäsenvaltiot itse asiassa vastustivat niitä, mutta me saimme sen kuitenkin aikaan. Ja me keskustelimme en nyt sano ihan joka kerta kun tapa, tai kyllä kun joka kerta kun tapaamme Kiinan ö, johdon kanssa, niin keskustelemme immateriaalioikeuksista ja pyrimme saamaan tilanteen pysymään sellaisena, että voimme pitää kaupan avoimena. Ja meidän kauppaintressejä täytyy tietysti huolehtia siinä samalla. Ja viime huippukokouksessa tämä kanta ilmaistiin hyvinkin selvästi. Kiitoksia. Ja lisäkysymys, olkaa hyvä. Mr. Barsi. Herra Barroso, sanoitte, että uskotte reiluun kauppaan, mutta ei sitä ole tässä tarjolla. Meillä on täysin puolueellista kauppaa Kiinan hyödyksi aikuuko komissio saada jotenkin Kiinan poistamaan tuke, tukijärjestelmänsä, eh, devalvoimaan eh, valuuttansa ja noudattamaan kansainvälisiä immateriaalioikeusvaatimuksia. Eh, nehän kai kuitenkin edustavat 5 prosenttia Kiinan BKTstä ei kai kannattaa. Jos ei näin tapahdu, niin Kiinan tuoti pitäisi lopettaa kokonaan. No tietenkin komissio voi saavuttaa menestystä vain, jos jäsenvaltiot sitä tukevat. Ja näin me toimimme ja olemme sitoutuneita molemmin puolisuuteen. Ja molemmin puolisuus tai vastavuoroisuushan tarkoittaa sitä, että markkinat pidetään avoimina ja se on meidän etujemme mukaista uskoaksemme. Euroopan unioni on maailman suurin, ylivoimaisesti suurin ma- maasta viejä, suurempi kuin Kiina. Ja myöskin meidän kumppaniemme täytyy silloin äh, kunnioittaa tiettyjä sääntöjä. Mitä tulee valuuttakursseihin, niin tiedättehän, että EU oli aivan etulinjassa viime G20-kokouksessa tämän asian käsittelemisessä äh, rakentavasti. Uskomme, että tästä on keskusteltava myös silloin, kun maailmantalous on äh, merkittävällä tavalla epätasapainossa. Seuraavassa vaiheessa on sitten Catch the Eye-osuus ja siinä puhutaan Wikileaksista ja tietoverkkoturvallisuudesta. Kolikalios Coelho, olkaa hyvä. Yksi minuutti. Kiitokset, Niin, minä haluaisin nyt tässä olla puuttumatta sen enempää tietoverkkoihin tai amerikkalaisten diplomaattien nimien luet, neuvotteluihin, eikä mitään tällaisia kuoleman tapauksiakaan ruveta tässä käsittelemään, vaan tätä tietoa, jota on välitetty julkisuuteen. Meidän täytyy nyt ryhtyä tutkailemaan tätä tilannetta uudelleen kuin sama, samaan tyyliin kuin vuonna 2007 näistä Euroopan ohjautuneista lennoista. Barroso teki yhteistyötä ja auttoi tässä hyvinkin avoimempaan suuntaan mikäli voimme häneen ylipäätään tässä kysymyksessä luottaa. mitä aikooko komissio nyt tehdä avoimesti yhteistyötä asian kanssa parlamentissa? Niin. niin, komissio aina avoimesti tahtoo tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa ja toimii näin myös tulevaisuudessa aivan varmasti, niin kuin aina ennenkin. Ja komissio, jota johdan, tahtoo toimia siten, että kaikissa suhteissa parlamentin ja komission välillä käytetään mahdollisimman korkeaa avoimuuden ja yhteistyön henkeä. Kiitoksia. Ja Erik, Erik Herzog, olkaa hyvä. Uh, chairman, I'd like to ask uh, president... Uh, puhemies, haluaisin kysyä samaa asiaa. eurooppalaiset ovat nykyään riippuvaisia digitaali maailmasta, mutta meidän pitää tuntea turvallisuutta myös internetissä ja minusta pitäisi komission prioriteettina asettaa eurooppalaisten tietoverkkoturvallisuus etusijalle. Miten saadaan tämä asia prioriteettilistassa etusijalle? Kiitoksia. Jotkut noista asioista ovat kansalliseen toimivaltaan kuuluvia, mutta meidän toimivaltaamme kuuluvista asioista. Olemme esittäneet parannusehdotuksia viime aikoina esimerkiksi asiakirjojen pääsyä koskien on yksi sellainen. Olemme sen suhteen tehneet ehdotuksia komissaari Malmströmin taholta ja jäsenvaltiot niitä nyt, tai tämä parlamentti nyt niitä sitten pohtii tällä hetkellä. Ja kyberturvallisuudesta olemme tehneet ehdotuksia myös, koska kuten aivan oikein sanoitte, me olemme yhä riippuvaisempia digitaalisesta tiedonvaihdosta. Meillä on tietysti vapautta, mutta meidän täytyy käyttää vapautta vastuullisesti suojaten esimerkiksi yksityisyyttä, joten tietoturva on tietysti myöskin perusoikeuskysymys. Ja komissio on ehdottanut järkevällä tavalla monia ehdotuksia, jolla tasapainotetaan vapaus, josta ei voida luopua, mutta samanaikaisesti täytyy käyttää internetiä vastuullisella tavalla. Thank you. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Watson. Thank you, President. Uh, pres- Kiitos puhemies uh, komission puheenjohtaja on antanut paljonkin vastauksia Wikileaksista ja mikä on hänen kantansa, jota, mitä Wiki ei ole vielä vuotanut. Te olette vastannut kysymykseen eurobondien käyttöönotosta ymmärsin ja olen yhtä mieltä niiden huolien kanssa, jotka tätä vastaan ovat, mutta oletteko tunnistaneet tämmöisen lainauskapasiteetin, joka on olemassa euron hyvän hoidon seurauksena? Ja kuten herra Oettinger on sanonut, tähän tarvitsee 100 miljardia euroa kymmeneksi vuodeksi energiainfran rakentamiseksi. Se on noin 100 miljardia vuodessa energiaturvallisuuden ja ympäristön kehittämisen takia, niin eikö Euroopan investointipankin pitäisi tällaista asiaa viedä eteenpäin ja eikö nyt sitten eurobondien liikkeelle laskeminen olisi mahdollista infrastruktuurihankkeiden rahoittamiseksi eikä nykyisten hallitusten tukemiseksi? Kiitoksia. En nyt tullut tänne tänään ollenkaan Wikileaksin puolesta puhujana. Tehän tiedätte jo kantani, mitä tulee tai olen jo aikaisemminkin sanonut, että tulen ehdottamaan Eurobodin bondeista luontoisesti nimenomaan infrastruktuurien suhteen. Ei niin, että jäsenvaltiot joutuisivat ottamaan lisää lainaa, vaan pääsisivät eroon siitä – Tärkeät infrastruktuuriprojektit olisivat kysymykseen ja niitä tukisi nimenomaan Euroopan investointipankki. Tämä on agendalla. Ja myöskin äh, rahoitusnäkymä ehdotuksessamme kesäkuussa teemme siitä konkreettisia ehdotuksia. Eli yritetään nyt pitää yhteisymmärrystä yllä ja rakentaa yhteisymmärrystä, koska tämä on sellainen tapa, jolla pystymme tämänhetkisiin äh, ongelmiin puuttumaan. Meillä on budjettirajoituksia, mutta samanaikaisesti tarvitsemme rahoitusta todellisiin Euroopan laajuisiin projekteihin. Thank Kiitoksia. Ja sitten Sven Gigold. okay. uh, Mr. Ei ole paikalla. Sitten edustaja Romein vai Rueda. Niin puhemies, minua hermostuttaa nyt tämä sisältö. Me ikään kuin vain nyt kohitamme kehitellä tässä reuna-alueita puhumatta sielensä ytimestä. Vuosien aikana te ja monet muut, kuten Moratinos, ovat kieltäneet täysin tämän tyyppisen toiminnan ja tietyn laittoman toiminnan yhteistyön Yhdysvaltain kanssa. Nyt tämä on tapahtunut ihan selvästi ja me odotamme kyllä hyvin monilta vielä vastausta, monilta kollegoiltanne ja myös teiltä työstä ja aivan erityisen merkittävää on teidän antaa selostus meille sisällöstä, eikä vain yrittää liehua täällä reunamilla. Ja me tässä nyt sitten teemme tietysti Juliana Sanchia vastaan tätä kampanjaa. Tämä henkilö mielestäni kärsii kovasti ja se täytyy muistaa ja täytyy muistaa, että hän teki sen, mitä pitikin, eli tuoda totuus kaikkien tietoon. Ja me odottelemme tässä parlamentissa totisesti nyt sitä, että saisimme selityksiä teiltä joko teiltä tai sitten e, uudelta komissiolta, jos, jotta saisimme todella totuuden puristettua ulos? Kiitoksia. Kiitokset niin sisällöstä seuraavaa. Eli tämä koskee jäsenvaltioita, eli tämä ei koske komissiota. Jäsenvaltioiden täytyy tuoda kaikki selitykset tähän asiaan, koska kyse on demokraattisesta kansanvaltaisuudesta periaatteesta. Tiedämme, että näitä päätöksiä on tehtävä ja meidän täytyy nyt valaista näitä, näitä asioita ja sitten vielä miettiä niitä henkilöitä, joita syytetään tästä kysymyksestä. Mutta komissio on joka tapauksessa valmis tuomaan sekä parlamentille että julkiseen yleiseen tietoisuuteen mahdollisimman paljon tietoa tästä Assansista. Minä en tiedä sen enempää. Häntä on kovasti syytetty e, tietyissä jäsenvaltioissa. Nyt kyse on varsinkin Ruotsista. Meillä on olemassa yksi eurooppalainen pidätysmääräys brittiviranomaisten lähettämältä, mutta komissio ei ole vielä esittänyt tästä mm, omaa näkemystään. Eli ei kannata vielä tehdä tuomiota. Κύριε Πρόεδρε, στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένας πραγματικός πόλεμος. Kiitos. Internetissä käydään nyt tällä hetkellä varsinaista sotaa. Pari päivää sitten hakkerit äh, hyökkäsivät äh, yrityksiä vastaan, jotka yritykset äh, olivat Äh, tarjonneet palveluita aikaisemmin äh, Wikileaksille, Mastercard, Visa ynnä muut joutuvat hyökkäyksen kohteeksi ja tuhannet käyttäjät turhaan koittivat päästä näille sivuille, koska ne kaatuivat. Tämä on tietenkin johtanut johtanut ongelmiin kansalaisten jokapäiväisen elämään. Onko teidän mielestänne Euroopan tasolla riittävästi tämmöisiä puolustusmekanismeja kansalaisten, kansalaisiin kohdistuvia hyökkäyksiä vastaan. Uskoisin, että ette ole täysin valmiita tähän ja sen takia komissio juuri on tehnytkin ehdotuksia tämän kaltaisen kyberhyökkäysten ehkäisemiseksi tai niitä vastaan taistelemiseksi. Malmström ehdotuksen teki koskien kaikenlaisia kyberhyökkäyksiä, mutta näihin hyökkäyksiin liittyen, jotka mainittiin, niin sanottakoon, että USAn ulkoministeriö päättää, että, anteeksi, kieltää antaneensa mitään suoria määräyksiä Visalle tai Mastercardille tai muille yli, yrityksille Wikileaksin palvelemisen suhteen, mutta komissio on joka tapauksessa kaikenlaisia kyber rikoksia vastaan, olipa tekijänä sitten kumpi tahansa osapuoli. Kiitoksia sitten Anna Gomez. Kiitos puhemies. Diplomaattisen äh, viestinnän julkaiseminen Wikileaksissä oli mahdollista, koska järjestelmä, armeinikkaiden turvallisuusjärjestelmä on kovasti pahasti pettänyt, koska näin tieto on päässyt avoimeen jakoon puolustusministeriin äh, suulla olemme tämän kuulleet sanottavan. Eli mikä tässä nyt sitten meidän ja yhdysvaltalaisten välinen diplomaattinen äh, ratkaisumahdollisuus oikeastaan on. Meidän täytyisi ehkä vahvistaa nyt tätä turvallisuusjärjestelmää Euroopassa ja myös tuota ulkosuhdejärjestelmää puolustautuaksemme tällaisilta. Kiitokset. Niin se, mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut, voi tietysti koskea mitä tahansa turvallisuusjärjestelmää. Ei ole olemassakaan maailmassa sellaista turvallisuusjärjestelmää, joka olisi tyystin turvassa ja suojassa yhdysvaltalainen järjestelmä meidän saamiemme tietojen mukaan sallii satojen tuhansien henkilöiden päästä näihin luottamuksellisiin tietoihin käsiksi. Eurooppalaisessa järjestelmässä on myös sataprosenttisesti mahdotonta taata tämä täysi turvallisuus. Me olemme yhdysvaltalaisten kollegoidemme kanssa valmiita tekemään kaikki mahdolliset keinot löytääksemme ratkaisuun turvallisuuden takaamiseksi ihmisoikeuksia kunnioittain ja perusoikeuksia ja kunnioittain ja tietosuojaa kunnioittain. Tässä näiden terroristi-iskujen jälkeen meidän tietysti täytyy vaihtaa tietoja, hyvinkin arkaluontoista tietoa näiden valtioiden välillä ja sen takia meidän täytyy kovasti varovaisesti toimia. To, to, toimia. Presidente, come dimostrano... Puheenjohtaja puhemies, kuten jäsenvaltion edustajat osoittavat nopea tutkinta Assangen suhteen on so, kohdat, kohdistettu häntä ja Wikileaksia kohtaan epäasianmukaisesti, kuten Clinton totesi, joka pyysi Rooman ja Moskovan suurlähetystöiltä tietoja Berlusconista ja Putinista, jotka saattaisivat vaikuisivat, vaikuttaisivat maiden välisiin suhteisiin. Ja näyttäisi siltä, että kyseessä on ennalta ennennäkemätön tilanne, jossa tämän syytetyn henkilön ainoa synti on se, että hän on paljastanut sellaisia asioita, jotka ovat jääneet varjoon kansalaisilta ja jotka koskevat valtiossa päätöksen tärkeimpien tekemistä Ja sen takia pyytäisin komissiota vastaamaan, kuinka se aikoo seurata tämän tarinan kehittymistä tiedon vapauden ja mielipiteen vapauden edistämiseksi, koska tämä on sellainen perusta, luovuttamaton arvo, jota on suojattava. Minä en voi kommentoida yksittäisiä tapauksia tai syytöksiin rikosoikeudellisessa mielessä. Hän, hän on joutunut syytetyksi Ruotsissa tekemisistään ja nyt hän on siis brittiviranomaisten hallussa. Ja tässä Ruotsi ja UK molemmat ovat oikeusvaltioita ja meidän täytyy nyt antaa no, normaalin oikeusprosessin kulua. En minä voi tähän mitenkään puuttua. Ja tähän saakkahan hänet, häntä pidetään sy- syyttömänä niin kauan kunnes toisin todetaan. Ja mitä sitten tulee näistä kommenteista Wikileaksin suhteen? Minusta en oikein voi kommentoida. Kyllähän kaiken näköisiä asioita USA-diplomaateista on kommentoitu. En minä sellaisia voi kommentoida. Minun tietenkin täytyy meidän kantamme kertoa. Ei, se oli USAn kanta. Meidän eurooppalainen kantamme on ihan selkeä, nämä, nämä metodit meidän ei tarvitse nyt yksittäisistä vuodoista, olivat ne sitten wiki tai muita vuotoja, niitä, niitä mitenkään kommentoida. Kiitoksia sitten edustaja Takis Hadji Georgiou. Kiitokset puhemies. Minusta vaikuttaa siltä, että me nyt olemme koko asian ytimen hukanneet, ainakaan, ainakin vastauksissa näin juuri käy. Minua hämmästyttää, ja ehkä muitakin tässä salissa hämmästyttää se, että tässä kovasti hiljaisina ja vaitonaisina eurooppalaiset toimielimet ovat olleet ilmaisuvapauden ongelmien ilmetessä. Kaikki, vaikka täällä kovasti ilmaisuvapautta puolustetaankin, niin kaikki nyt ovat yhtäkkiä kaikonneet tuhkana tuuleen. Siis mitä nyt tahdotaan tehdä? Halutaanko? Ja näettekö te tämän tapauksen mahdollisuuden, mahdollisuutena vapaan viestinnän edistämiseksi esimerkiksi Kiinan ja Kuuban internetin verkon käyttö mahdollisuuksissa. Tässä on nyt kyllä selvästi oikeuksia poljettu. Mitä meidän tulee tehdä, mitä te voitte tehdä, mitä te ylipäätään voitte tehdä. Ja minä kysyn selkeästi, mitä te aiotte tehdä, jotta eurooppalaiset voisivat päästä Wikipedian sivuille la question de fond, de substantive. Niin, tässä kysymys sananvapaudesta kaikissa muodoissaan. Se ei ole pelkästään perusoikeus, vaan se on meidän demokraattisissa yhteiskunnissamme täysin neuvottelematon. Mutta on kysynyt sitten yksityisistä, kaupallisista tai juridisista sananvapauskysymyksistä. Ne ne kuuluvat kaikille ja tietosuoja on jäsenvaltioissa lainsäädännössä varmistettu julkisen edun hyväksi. Eli tällä tavalla me tulkitsemme sananvapauden ja tietosuojan. Mitä sitten tulee yksittäisen henkilönsä? Minä en ole mikään tuomari enkä tuomioistuinlaitos, ei komissio voi kommentoida yksittäisiä syytöksiä yksittäisiä henkilöitä vastaan, koska komissio ei ole eikä koskaan tule olemaan tuomioistuin, eikä se esitä oletuksia syyllisyydestä kenenkään ihmisen osalta. Mr. Kuhn. Kiitoksia sitten edustaja Kellam. Dziękuję bardzo, presidency. Kiitos puhemies. The new NATO concept calls... Barroso, uusi NATO kutsuu koordinoimaan kyberturvallisuuden aikaansaamiseksi keskitetyllä tasolla. Kuinka näette puheenjohtaja Euroopan komission roolin kansallisten kyberturvallisuusjärjestelmien koordinoimisessa eri tasolla ja NATO-yhteistyön lisäämisessä? Ryhtyykö esimerkiksi Rova Ashton keskustelemaan kyberturvallisuudesta yhteisen puolustus- ja turvallisuuspolitiikan piirissä? Ja tarvitaanko yhteistä EU-tason tutkimusta, jotta saataisiin Euroopan tasoinen kattava vastaus näihin kyberturvallisuuden eteen esille tuomiin haasteisiin? Tämäkään ei kuulu komission toimivaltaan, vaan tämä on Rova Ashtonin oma toimivaltaa korkeana edustajana. Ja hän kehittää nyt näitä toimia pää kumppaneiden kanssa. Ja voin kertoa, että viimeksi huippukokouksessa Obaman kanssa keskusteltiin tästä asiasta nimenomaan myös tietoverkkoturvallisuuden kannalta. Ei pelkästään NATO, vaan meidän bilateraaliset suhteemme USAhan. Ja me tätä asiaa nyt kehitämme ja on olemassa uhkia turvallisuuden osalta. Jotkut jäsenvaltiot ja käsittääkseni myös teidän maanne ovat olleet jo kyberhyökkäysten kohteena ja tätä pitää myös Euroopan tasolla tosiaan käsitellä tästä asiaa. Jäsenvaltioilla kuitenkin on omaa vastuutaan ja korkealla edustajalla on nyt tarkoituksena kehittää jonkunnäköistä systemaattista lähestymistapaa tämän tietoverkkoturvallisuuden kehittämiseksi, parantamiseksi. Kiitoksia sitten edustaja Vogan. Uh, uh, Kiitoksia puhemies. Minun mielestäni tästä asiasta on nyt puhuttu paljon kaikkialla Euroopassa julkisesti ja uskon, että yksi huolestuttavista asioista ihmisten mielestä on se, että mitä tämä tulee tarkoittamaan tulevaisuudessa kyberturvallisuuden kannalta koko EUn alueella. En usko, että monetkaan ovat niin huolissaan siitä tästä yksilöstä, joka asiaan liittyy. He murehtivat enemmänkin sitä, mitä tämä tarkoittaa Euroopan tasolla. Ja minun mielestäni on tärkeää, että EU, EUlla olisi poliittinen linja tämän suhteen. Ja sen takia kehottaisin komission ottamaan mukaan näihin keskusteluihin mahdollisimman monia kumppaneita, ei pelkästään jäsenvaltiotasolla, vaan myöskin EUn kaikilla muilla hallinnon tasoilla. Esimerkiksi kyberturvallisuus on tärkeä aihe myöskin alueellisella ja paikallisella hallinnon tasolla. Olen samaa mieltä. Tämä on se strateginen linja, jota kehittelemme. Vähän aikaa sitten EU-ssa eh, e Eh, eh, eh, Virossa ja Liettuassa hyökättiin julkisia viranomaisia vastaan tuhansia hyökkäyksiä. Päivittäin tapahtuu Euroopan toimielimiä ja julkisia viranomaisia vastaan. Komissio on vastannut tähän hälyttävään tilanteeseen niin, että 30. syyskuuta ehdotimme direktiiviehdotusta tietoturva, tietoturvallisuuden ja kyberhyökkäysten ehtämiseksi. Tarkoituksena on pyrkiä ehkäisemään suuria hyökkäyksiä, jotka ovat peräisin EUn ulkopuolelta, joten me olemme pyrkineet tätä asiaa ottamaan huomioon. Ja mielestäni direktiivi on hyvä ehdotus. Se rankaisee botnet äh, VOT-verkon käytön esimerkiksi, ja se asettaa uudet rangaistusasteikot. Ja tällä tavalla jäsenvaltiolta on, jäsenvaltiotkin voivat myös pystyä ratkaisemaan näitä tilanteita, joita, saat, joita ympäri vuorokauden tapahtuu. Ja tiedon kerääminen ja tiedon jakaminen näistä hyökkäyksistä on tärkeää ja, ja myös riko, rikos, tällaiset luettelot. Kiitoksia puheenjohtaja vastauksistanne koskien Assangen tilannetta ja hänen vangitsemistaan ja vapautta koskevista kommenteista, jotka koskevat ihan Pontius tai taivat ihan samanlaisia kuin Pontius Pilatuksen antamat kommentit silloin aikanaan. Ensinnäkin kyseessä on vaino. Syytteet ovat hyvin heikkoja ja jäsenvaltiot painostavat Euroopan unionia, mutta ei ole annettu tälle pyynnölle minkään, tai eurooppalainen pidätysmääräys, mutta minkäänlaista perusteita sille ei ole annettu. On olemassa kansan, kansalainen, joka joutuu olemaan tietyllä alueella eikä voi saada minkäänlaista taloudellista tukea. Euroopan julkisen mielipiteen kannalta on selvää, että kansalaiset haluavat vapautta, internetin vapautta, ja sitten tästä aloitteesta on syntynyt tiettyjä epäilyksen aiheita toisaalta. Olen täysin samaa mieltä, mutta toisaalta haluaisimme tietää puheenjohtaja Barosolta, että minkälaiset rajat ja, mitkä, ja perusteet ovat olemassa ihmisoikeuksille ja sananvapaudelle? Onko meillä nyt todellakin tällainen virtuaalimaailma? Onko meillä olemassa edessä, onko meidän edessämme tämmöinen orvellilainen sensuuri, virtuaalisensuuri, jolla pyritään kontrolloimaan ihmisiä jopa laittamalla heidät vankilaan? Kiitoksia paljon. Niin, ehkä voi, tästä asiasta voidaan antaa juridista taustatietoa itse mitenkään vaikuttamatta lopulliseen kantaan minähän en ole tuomioistuin enkä voi asiasta päättää, mutta ensinnäkin herra Assange otettiin äh, brittiviranomaisten haltuun eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella. Ruotsalaiset ovat antaneet Assangeista tämmöisen pidätysmääräyksen Ruotsissa ja se sitten Schengenin ja Interpolin kautta laajennettiin. Ja tässä yhteydessä eurooppalainen pidätysmäärä sitten antoi Euroopan puitepäätöksen perusteella, artiklan 28 perusteella henkilö, joka on pidätetty eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella, häntä ei voida luovuttaa kolmanteen maahan ilman, että luovuttaneen jäsenvaltion viranomaiset antavat siihen luvan. Tämä tarkoittaa sitä, että koska herra Assange pidätettiin Britanniassa, niin brittiviranomaiset voivat nyt päättää, voidaanko hänet luovuttaa Ruotsiin ja hän täytyy antaa myös sitten etukäteen lupa luovuttaa hänet johonkin kolmanteen maahan. Tämä nyt sitten tästä juridisesta taustasta taustatietona. En tietenkään voi mitenkään ennakoida, miten tätä asiaa nyt sitten syyllisyyden kannalta käsitellään. Sarah Ludford seuraavana. Um, Arvoisa puhemies, puheenjohtaja Parossa tänä iltapäivänä totesitte, kuinka EU ja jäsenvaltiot kunnioittavat oikeusvaltioita ja perusoikeuksia, mutta kun on tutkittu poikkeuksellisia luovutuksia, joista Koiljokin mainitsi, jossa itse olin mukana, osoitti, että EU ja jäsenvaltiot olivat peittäneet tietoja esimerkiksi katoamisista ja kidutuksesta. Ja haluaisin, että vastaisitte herra Koeljolle hänen esittämänsä kysymyksen. Me olemme sitä mieltä, että komissio ei kunnioittanut artiklaa 6 perustamissopimuksessa ja haluaisimme, että kertoisitte totuuden ja ryhtyisitte toimiin, jos artiklan 6 määräyksiä on rikottu. Tulosta ei ole saatu aikaiseksi, ja tämä osoittaa, että EU on, on ö, tekopyhä luonteeltaan. Mitä voitte tehdä, että Euroopan unionin ihmisoikeusrikkomuksiin puututaan jatku- tulevaisuudessa tehokkaammin. Ensinnäkin komission, komission on aina toiminut perusoikeuksia kunnioittain, eli ei voi sanoa, että tässä komissio olisi peitellyt mitään perusoikeusrikkomuksia, vaan meillä on todella puhtaat paperit tässä asiassa. Olemme valmiita tekemään yhteistyötä parlamentin kanssa näihin asioihin liittyen. On joitain asioita, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin ja niiden on tehtävä omat tehtävänsä. Ei Euroopan komissio niiden sijaan voi toimia. Meillä on perustamissopimus oikeuksia ja velvollisuuksia. Ja haluaisin sanoa, että komissio on tehnyt kaikkea sitä yhteistyötä, mitä siltä on pyydetty parlamentin kanssa ja olemme olleet täysin avoimia näiden asioiden suhteen. Seuraavaksi Frans Olvemaja. Kiitos puhemies. Nämä Wikileaksin tiedot näistä mm, salatuista tiedoista ja niiden vuotaminen on tietenkin aika epämiellyttävää. Ja tähän mennessä minkäännäköistä oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvää tointa ei Wikileaksia vastaan ole ollut. Ja nythän on ollut niin, että Wikileaksin kannattajat ovat pommittaneet esimerkiksi Visan ja Mastercardin sivuja niin, että ne ovat romahtaneet. Eli kysymykseni, äh, tehän tässä jo äh, mainitsitte Malmströmin toimet. Onko teillä jonkinnäköistä aikataulua ja käsitystä siitä, mitä komissio voi tehdä? Ja nyt pyytäisin teiltä selkeän vastauksen. Aikooko komissio konkreettisesti kriittisesti ryhtyä toimiin Wikileaksia vastaan niin, että se tässä tietosuojakysymyksessä jälleen toimii Yhdysvaltain juoksupoikana. Me emme ole suunnittelemassa minkäännäköisiä toimia Wikileaksia vastaan. Tämä oli ensimmäinen asia. Sitten toiseksi me olemme vieneet keskustelua eteenpäin Euroopan parlamentissa ja olemme tehneet ehdotuksia vahvistaaksemme kyberturvallisuutta ja me haluamme myös yksityiskohtaisesti käsitellä tätä asiaa ja toivon, että voin antaa teille kattavamman selityksen ja pari minuuttia siihen ei riittäisi ja osastoiltani voitte saada kaikki mahdolliset yksityiskohdat sen, miten me näemme tämän tärkeän aihekokonaisuuden, mutta tämä ei ole mikään erityis aihe EUn kannalta. Se on jotakin, mitä on tapahtunut USAssa ja se on tietenkin kaiken kaikkiaan globaalisti tärkeä aihe internetin ö, osalta, mutta meidän täytyy olla selkeitä siinä, mitkä ovat meidän omat toimivaltuutemme. Ja jälleen kerran, jos haluatte saada kattavan selostuksen siitä, mitä teknisellä tasolla voidaan tehdä, niin voitte saada sen. Kiitos ja viimeinen kysymys, herra Petruloan, olkaa hyvä. Eh, hyvä puhemies Barroso, haluaisin esittää teille kysymyksen, joka liittyy siihen, mitä äskettäin tapahtui, eli Visaan ja Mastercardin kohdistuneet hyökkäykset, myös PayPalin kohdistuneet hyökkäykset, jotka ovat aiheuttaneet rahallisia menetyksiä. Näiden internethyökkäysten jälkeen on tullut teknisiä ongelmia. Haluaisin tietää, olivatko asiakkaiden tiedot tallessa turvassa. Tämä on ensimmäinen kysymys. Ja sitten toisaalta jos ajatellaan näitä erilaisia ideologisia eh, tietoteknisiä hyökkäyksiä, niin voisiko käydä niin, että hakkeri pääsee näihin tietoihin ja saa näin itselleen rahallista hyötyä. Eli halusin nyt saada vastauksen tähän, onko tämä vaikuttanut näihin tietoihin ja mitä toimijoita tässä on ollut mukana? Onko tilanne hallinnassanne, herra Barroso, ja sitten haluaisin myös tietää, käsitteletkö amerikkalaiset ja kansalliset viranomaiset tätä ongelmaa? Mitään suoranaista tietoa näistä vuodoista ja siitä, onko luotto luottamusta, luottamuksellista tietoa ää, vuotanut. Olen pahoillani, minulla itselläni ei ole tällaista tietoa, ää, minulla ei ole mitään tekemistä tämän tapauksen kanssa. Mutta luonnollisesti tämä tapaus on nostanut esiin tärkeitä kysymyksiä internetin turvallisuudesta ja joitain näistä kysymyksistä olemme käsitelleet jo ennen Wikileaks-vuotoa. Esimerkiksi juuri komission aloitteesta on toimittu tietosuojakysymyksissä ja Siksi minun mielestäni meidän tulisi tehdä yhteistyötä parantaaksemme kyberturvallisuutta aina kunnioittain perusvapauksia, koska ilmaisunvapaus on luonnollisesti aivan pyhä asia meille eurooppalaisille, mutta samalla meidän on oltava selvillä siitä, että tietosuoja ja yksityisyyden suoja ovat nekin meillä äärimmäisen keskeisiä kysymyksiä. Meidän on löydettävä tasapaino ja kaikissa aloitteissamme pyrittävä todella tähän tasapainoon. Nämä ovat hyvin tärkeitä, hankalia ää, kysymyksiä. Kiitoksia. 21 kollegaa oli listalla, vain 14 sai nyt käyttää puheenvuoron. Olen tästä pahoillani. Ja nämä puheenvuorot myönnettiin siinä järjestyksessä, kun ne listalla olivat. Nyt tämä kyselytunti päättyy. Kiitämme puheenjohtaja Barrosoa ja kiitos kaikille kollegoille tästä kuumasta, hyvin kiintoisesta keskustelusta. Kiitos.